Ladies and gentlemen, I apologize for that. It's a delight to be here. Hyvät naiset ja herrat, on mukava olla taas täällä kaiken toiminnan keskellä. Muutamia muutoksia. Kohdassa kolme saamme kuulla kolmikantaneuvotteluista CCP-direktiivistä. Sitten kohta neljä vuoropuhelu komission kanssa EUn standardipolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta. Se on lykätty sitten kuusi. Lainsäädännön valvonta se otetaan viimeisenä huomisiltana päivänä 16.40. Mitään muita puheenjohtajan ilmoituksia ei ole paitsi että kuka tahansa, joka haluaa tulla kello 19 meppien baariin epävirallisella drinkkitilaisuudella on enemmän kuin tervetullut. Ja kaikki ovat tervetulleita. Ja sitten Olgan kysymyksen trilogeista. Pani předsedkyně Mila Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Viki. Minä puhun aivan lyhyesti. Ensimmäinen eh, kolmikantaneuvottelu, joka käännöstyi viime torstaina, on nyt neuvoston kentällä. Siellä on ratkottu teknisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi tätä neljän sarakkeen asiakirjoja joka neuvotteluiden pohjana, ja myöskin poliittisia kysymyksiä – näissä kaikki kolme toimijat ovat eri mieltä, erityisesti liittyen laajalle levinneisiin rikkomuksiin, unionin laajuisiin. Ja artiklan neljä aikaraja on toinut avoin kysymys. Tämän lisäksi viranomaisten oikeudet, mitä he voivat tehdä ja kuinka. Ja tämän lisäksi varoitus niin, että eri edustajajärjestöt voisivat rikkomuksista antaa ilmoituksen. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joita seuraavassa kolmikantaneuvottelussa Strasbourgissa ratkotaan. Haluaisin myöskin kertoa teille, että parlamentti on sopinut neuvoston kanssa siitä, että tekstiä muokataan uudelleen niin, että tekniset neuvottelut helpottuisivat tekniset aspektit riippumatta poliittisista tavoitteista, joita täällä parlamentissa on me nyt juraamme eteenpäin hyvin vahvasti teknisellä tasolla erityisesti. Teksti on melkoisen vaativa, mutta kaikki kolme toimielintä ovat sopineet, että pyrkivät saattamaan työn päätöksen Maltan puheenjohtajakauden aikana. Ja täytyy sanoa, että haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Nyt peli jatkuu. Thank you very much, Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on Maria Grappinen mietintö, mutta hän... Ai, hän onkin vaihtanut paikkaa. Hyvä. Lausunto uudesta osaamisohjelmasta. Edustaja Grappinen mietintö, lausunto. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy pahoitella Maria Grappinin puolesta. Hän ei päässyt paikalle ja antoi minulle tehtäväksi välittää hänen sanansa valiokunnalle jotta voisimme tehdä yhteenvedon tästä tärkeästä lausunnosta. Esittelijä haluaisi kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja, jotka ovat tarkistuksia esittäneet tähän lausuntoon. Ehdotuksen tarkoituksena on taata kaikille kansalaisille mahdollisuus naustia suuresta kentästä suojelua, jotta voisimme eurooppalaista inhimillistä kapasiteettia toteuttaa. 47 tarkistusta esitettiin. Siinä oli monia tärkeitä kysymyksiä käsitelty. Ennen kaikkea hallinnolliset esteet olivat ensimmäinen ryhmä. Ne estävät liikkuvuustavoitteiden toteutumista ja vaikuttavat myöskin yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Tässä on tarpeen kansalaisten eduksi korkean tason kompetenssia kasvattaa, jos haluamme työttömyyteen puuttua tai jos haluamme taata sen, että innovaatio Euroopassa toteutuu. Yksi toinen tärkeä tarkistuksessa esiin tullut seikka oli se tarve keskittyä työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin. Tässä yhteydessä on ehdotettu, että komissio voisi kansallisia pätevyysjärjestelmiä tarkistaa ja mahdollisesti esittää tulevia toimia koskevia suosituksia. Meillä voisi olla myöskin Edwining-foorumi. Siellä voitaisiin teknologisia pätevyyksiä jakaa. Tämän lisäksi on hyvin tärkeää tuoda esiin niitä ohjelmia, jotka tukevat teknologista äm, oppimista kouluissa. Sen lisäksi komissio haluaa digitaalisia kompetenssialoja tukea. Kompromissitarkistukset ovat nyt työn alla ja valiokunnassa asiasta 11. toukokuuta tullaan äänestämään. Kaiken kaikkiaan esittelijä haluaa varjoesittelijöitä ja sihteeristöä kiittää tässä tehdystä työstä. Kiitoksia. For the EPP, Eva Mandel. Eva Mendel EPPstä. And welcome back to Brussels. Kiitos Viki ja tervetuloa takaisin Brysseliin toistaiseksi. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tehdystä työstä, tarkistuksista. Selvästi nähtävissä, että tarkistukset, joita olemme esittäneet, että niistä voidaan nähdä, miten tärkeää on se, että välttämättömät taidot ovat olemassa menestystä ja jatkokehitystä Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Minusta on todella tärkeää, ja tätä asti on ollut hyvin hedelmäistä yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa. Ja syy siihen, miksi tämä on tärkeää, on se, että meidän pitäisi nähdä koulutus yhtenä avainalueena, jonka täytyy olla yleiseurooppalaista ja, ja sellaista, johon kaikki puolueet pain, antavat painotusta ja se, mitä me nyt teemme täällä, ei ole mitään pelkästään instituutioon tehtävää, sen pitäisi olla enemmän kuin yhteis mm, muutakin, siis mitä yhteistyötä teollisuuden kanssa kansallisella alueellisella tavalla, tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka näkevät asiat samasta näkökulmasta ajatellen sitä, miten pitäisi suhtautua tällaisiin kysymyksiin kuin koulutus ja taidot ja pätevyys, miten me siis täällä näemme sen sisämarkkinassa oli valikunnassa. Muutamat tarkistukset, joita olemme tehneet, tähtäävät siihen, että mainittaisiin prioriteetteja ja vahvistettaisiin sellaisia alueita, jotka liittyvät esimerkiksi eri ikäryhmien äh, digitaalisen taitojen lisäämiseen niin, että he saisivat tällaisia korkean tason taitoja, että parannettaisiin koulutusta, joka liittyy eri äh, taitoihin jo varhaisesta iästä lähtien, niin että vähennettäisiin esteitä rajat ylittävälle ammattiin taitoisen työvoiman liikkuvuudelle, ja koulutetaan opettajia, ja että myöskin tehdään mahdollisuuksia, luoda mahdollisuuksia sopeuttaa koulutukseen liittyviä pätevyysjärjestelmiä. Tiedän, että kollegat silloin, kun täällä puhutaan koulutuksesta, niin tavallaan ottavat asian etäisyyttä ja sanovat, että se on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Kuitenkin meidän on ymmärrettävä, että kun me puhumme kilpailukykyisestä Euroopasta tai sosiaalista Euroopasta tai menestyksekkäästä ja vauraasta Euroopasta, me tarvitsemme ammattitaitoisia ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot. Jos emme kouluta ihmisiä, meillä ei ole myöskään ammattitaitoisia ihmisiä, jotka pystyisivät kouluttamaan ihmisiä, siis opettajia. Ja silloin pitkällä tähtäyksellä on vaikeaa ajattelemme toimia niin, että oltaisiin menestyksekkäitä maanosana. Haluaisinkin painottaa ja kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Tämä pitäisi nähdä asian, joka ei pelkästään osa jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, vaan meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan jäsenvaltioihin ja muihin sidosryhmiin, niin että ne ottavat asian vakavammin ja harjoittavat yhteistyötä, pitäisi harjoittaa myöskin yhteistyötä heidän kanssaan. Thank you. So, Ulrika Kiitoksia. Sitten se uusi Um, zunächst einmal... Aluksi. Als Vertreterin... Niin, aluksi olen siis Ulrike Periuksen äh, sijaisena täällä ja haluaisin nyt sanoa, että me kiitämme sydämisesti esittelijää Rouva Grapinia ja myöskin kaikkia varjoesittelijöitä tähänastisesta työstä. Meidän mielestämme jotkin tarkistusehdotukset, ennen, etenkin kun on kysymys on keskittämisestä – ja eurooppalaistamisesta, silloin kun on kysymys tehtävistä ja normeista, että liian pitkälle meneviä. Meidän pitää pitää mielessämme, että koulutuspolitiikka kuuluu yksinomaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja mahdolliset puutteet, joita me havaitsemme tai joita uskomme havaitsevamme, voidaan hoitaa vain läheisyysperiaatetta noudattaen, koska tärkeää on, että työmarkkinat ovat kansallisia ja usein jopa alueellisia luonteeltaan. Ja tätä taustaa vasten uskomme, että ei ole hyötyä siitä, että on keskitettyä eurooppalaista politiikkaa tälläkin alueella. Sen sijaan me lähdemme siitä, että kilpailukyky eri koulutusjärjestelmien välillä viime kädessä on virkistävää ja joustavuudessa saa aikaan sellaisia koulutuksellisia tutkintoja, joita talouselämä todella tarvitsee. Ei ole tarpeen luoda normeja eurooppalaisella tasolla, ja tätä ei tulla edes saamaan ainakaan lähitulevaisuudessa aikaan. Voidaan pohtia sitä, mitä sitten voidaan tehdä paremmin rajat ylittävästi verrattuna siihen, mitä valtiot yksinään voivat tehdä. Tähän kuuluu esimerkiksi ohjelmat, joissa vaihdotetaan opiskelijoiden tai oppilaiden vaihtoa, Totta kai näitä pitää koordinoida, eh, muuten ne eivät voikaan toimia, mutta on oltava myös järjestelmä, joka liittyy eri tutkintojen tunnustamiseen, koska me totta kai haluamme, että työntekijät, nuoret tutkinnoillaan voivat kautta Euroopan eh, työskennellä ja on tähän liittyvä asianmukainen koulutuksen taso. Meidän pitäisi kuitenkin kysyä tiukasti myös sitä, onko mahdollista ja järkevää Euroopan tasolla saavuttaa tässä parannuksia. Ja se, että aina puhutaan siitä, että meidän tulisi vahvistaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, on luonnollisesti oikein ajatellen perusviestiä, mutta jos olemme rehellisiä, me emme suinkaan vahvista pieniä ja keskisuuria yrityksiä sillä, että me kautta Euroopan pyrimme saamaan aikaan yhtenäisyyttä, joka on puhdas harhakuva. Tästä syystä kaikki opintosuunnitelmat ja muut toimenpiteet ovat asioita, joiden täytyy olla alueellisesti suuntautuneita, eikä voi olla niin, että me keskustelemme asioista, jotka käsittääkseni ovat vain sellaisia käsitteitä, joilla voidaan hyvin vähän tehdä mitään, kuten esimerkiksi yleiset digitaaliset pätevyydet. Ratkaisevaa täytyy olla se, että se mitä kansalainen tekee, hänen suorituksensa täytyy arvostaa ja täytyy olla mahdollista, että näillä voidaan myöskin Euroopan tasoisesti tehdä sitten jotakin näillä suorituksilla. Is anybody here from... Onko täällä joku Aldesta? And uh, is anybody wanting to speak for the GUE? Entä GUE-ryhmä? Haluatko sinä puhua kenties osaamisesta? Entä onko muita halukkaita? Martin Luke. Thank you, Chair. I will, I do this. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt tanskaa. Mm. Ja, som jag också nämnde sidste gang, så bakar naturligtvis... Edellisen kerran tätä kysymystä käsiteltäessä kävi ilmi, kuinka tärkeää tämä on innovoinnin ja uusien työpaikkojen syntymisen osalta. Tässä tulee riippumaan se, pystymmekö me pätevyysvajeen kattamaan erityisesti mitä näihin aloitteisiin tulee. Meillä pitää olla eri prioriteetteja. Ensinnäkin jäsenmaiden täytyy voida tämä ohjelma ottaa tosissaan. Jäsenmaissa voitaisiin tehdä paljon enemmän, paljon paremmin. Asioita voitaisiin parantaa siinä, kuinka ammattipätevyyttä tunnustetaan, niin meidän pitäisi keskittyä enemmän yksittäisiin kykyihin. Tässä strategia voi olla uskoakseni osa ratkaisua. Meidän pitäisi kehittää mahdollisuuksia, joita digitaalinen talous meille tarjoaa. sen koulutuksen täytyy keskittyä eh, johtavuuteen, sosiaalisiin kykyihin, ohjelmointiin, ja muihin kykyihin, jotka myönnät näiden käytännönläheisten kykyjen kanssa käsikädessä. Kiitoksia. Are there any other speakers? Onko vielä puhuja? Ei. Hyvä sitten. Voin mennä eteenpäin ja huomautan vain, että seuraavaksi äänest- tästä äänestetään 11. toukokuuta. Nyt eteenpäin siis esityslistalla lausunto rajat ylittävistä pakettipalveluista. Biljana Borsan. Zahvaljujem gospođo predsjednice. E, Dragi kolegice i kolege, e, želim se prvo... Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja monista tarkistuksista. Mehän olemme jo keskustelleet varjoesittelijöiden kanssa asiasta ja nyt pystynkin kertomaan teille, että keskustelumme oli todella äh, hedelmällistä ja olen tästä kovasti iloinen. Haluaisin kuitenkin pyytää, että tänään pitäytyisimme tarkistuksiin eikä muuta kompromissista. Pak- pakettipalvelujärjestelmä palvelujärjestelmä on varsin monimutkainen kuin rajatuttavassa tilanteessa, ja tähän liittyy monia muitakin tekijöitä, joita pitää ottaa huomioon. Kaikki tämä tekee vaikeammaksi ratkaisujen löytämiset, jotka sokisivat kaikille. Yksi asia on kuitenkin varma. Ratkaisuja täytyy löytää, koska tämänhetkinen tilanne on isoin jarru e-kaupan edistymiselle, mitä tulee näihin tarkistuksiin, niitä on lähes 300, täytyy sanoa, että on ollut todella kiinnostavia rakentavassa hengessä tehtyjä tarkastuksia, mitä tulee hallinnolliseen taakkaan, kuluttajan asemaan ja miten kuluttajat voivat paremmin saada näitä palveluita. Ja tämähän tässä on päätavoitteenakin. Tämän takia minun mielestäni täytyy korostaa sitä, että loppu tekstissä on mukana kaikki ne tekijät, jotka tuovat aikaan kuluttajalle lisäarvoa. Kun tarkastellaan näitä tarkistuksia, niin tässä yhteydessä kuulin myös komissiota, postipalvelun edustajia, kuluttajajärjestöjä ja muita sidosryhmiä ja osallisia. Luonnollisesti olisin kovasti iloinen voidessani kuulla teidän perusteluitanne, mitä tulee näihin tarkistuksiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. EPPstä. Ensimmäinen puhuja. Antonio. Antonio Lopes. Ai hän ei olekaan paikalla. Äh, chairwoman. Olen pahoillani tästä puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijäämme Jana Borzania, joka on tehnyt eromaista työtä. Meidän varjoistelijamme äh, on hiukan yllästynyt siitä, miten no, minkälaisen vauhdin te olette nyt mukana niin yhdistyneessä kunnassa niin tänne. Hän liittyy joukkoomme joka myöhemmässä vaiheessa, mutta olen iloinen nyt voidessani puhua hänen puolestaan tässä vaiheessa. Voin kiittää esittelijää, joka on tehnyt kovasti työtä, mutta haluaisin san- sanoa, että täyt- asioita, jotka pitää ottaa huomioon, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että artikla 6 ehdotetussa lainsäädännössä sekoittaa asioita toisiinsa, jotka eivät kuulu yhteen koskaan, nimittäin niin, että toisaalta yleispalveludirektiivi, joka on oikeudellinen puite ja on vastuussa määräkohdan puutumisesta, luo siis sille oikeudelliset puitteet, ei koske kuitenkaan paketteja eikä suinkaan yrityksiä, jotka näillä markkinoilla mm, tähän asti ovat toimineet ilman mitään asioihin puuttumista. Ja siksi onkin kukaan epäilevä sen suhteen, onko niin, että kaikki pakettipalvelut, että niiden pitäisi antaa pääsy kaikkiin verkkoihin ja oli myöskin epäilyttäväinen sen suhteen, voivatko kansalliset säätelyveronmaiset puuttua kustannuksiin ja maksuihin. Ja minä kuitenkin tiedän, että on kollegoja, jotka näkevät asian hyvin myönteisesti. Tavoite, joka meillä on, että Euroopassa olisi reiluvammat, reiluvat markkinat, joka on asia, joka meitä yhdistää, mutta kysymys kuuluukin siihen niin, että onko meillä tähän liittyvää vastuuta. Minä artiklan 6 pohjalta todellakaan en välttämättä näin, näin olisi. Artikla 5 on sitten kysymys sitten siinä, ovatko palvelut sellaisia, että ne ovat todellakin maksettavissa. Hinnat ovat hyvin erilaisia Euroopassa, me tiedämme sen, ja, ja ajattelen kustannuksien esittämistä, ne ovat asioita, joita välttämättä voidaan ymmärtää. Voidaan kuitenkin kysyä, onko nyt todellakin sen tutkiminen, ovatko nämä todellakin nämä hinnat kohtuullisia, koska se on asia, jota epäilen myös. Ja tässä täytyy pohtia sitä, voitaisiinko saada paremmin toimivia järjestelmiä sen markkinoiden sisällä, jotka liittyvät siihen, että miten täytyy katsoa, sitä niin katsomme, ketkä tekevät tällaisia virheitä, eikä pidä sunkaan nyt summittain käsitellä kaikkia yrityksiä. Samalta sitten artikla 4. Totta kai pitää olla eurooppalaiset markkinat, joita pitää hoitaa, mutta onko todellakin niin, että tämä olisi sellaista, että Euroopan unionin kautta saisi valvoinen tutkia yrityssalaisuuksia, joka koskee siitä, siis postiyrityksiä tai pakettien toimittajia, jotka liittyvät niiden toimintojen kustannuksiin, on asioita myös epäilen. Tässä, rouva puheenjohtaja, uskon, että yhdessä esittelijän ja meidän vartselemme työllä tässä asiassa pääsee hyvään lopputulokseen ja kompromissikeskustelut ovat vasta tulossa, mutta olen kuitenkin luottavainen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja kuten sanoin, tässä hiukan muutettiin ohjelmaa, koska tarkastelu siirtyi tässä loppuun. Minulla on muutama kommentti Annelinin kommenteista. Hän oli ECRn varjoesittelijä. Siis puhun nyt hänen nimissä. Hän haluaa kiittää kaikkia kovasta työstä, mutta ilmaisee huolensa suunnasta, joka tähän on syntynyt, jotta palvelut tulisivat edullisemmaksi. On tehty monenlaisia tarkistuksia mutta tämä ei luo pelkästään enemmän, enemmän suurempaa määrää hallinnosta taakkaa, mutta tässä pyritään jakamaan, jopa julkistamaan liiketoiminnan kannalta arkaluontoista kysy- tietoa. Tältä haluaisin poistaa kaikki viittaukset kohtuuhintaisuuteen ja lopuhintoihin yleispalvelun tarjoajien täytyy jo antaa kohtuuhintaisia palveluita postipalveludirektiivin mukaisesti. Täällä parlamentissa puhutaan paremmasta sääntelystä, mutta ei ollenkaan kuitenkaan ponnistella siihen sen saavuttamiseksi käytännössä, miksi emme ensinnäkin varmista, että olemassa oleva lainsäädäntö, kuten postipalveludirektiivi, täytäntöön pannaan kunnolla silloinkin, kun komission tutkimukset osoittavat, että vain 50 prosenttiin eh, tarifeista on ollut kohtuuhintaisen niin että tässä syntyy turhaa ah, lainsäädäntötoimintaa. Eniten kuitenkin huolestuttaa se, että on tehty tarkistuksia, jotka koskevat yksityisiä palveluntarjoajia kohtuuhinnoista. En voi hyväksyä tällaista hintasääntelyä, joka on vastoin kilpailuvapautta. Tarkistukseni 36 selkeästi toteaa, että olen sen tärkeää varmistaa, että EU-kilpailu sääntöpuitteista pidetään kiinni aina. Tämän lisäksi hän teki myös tarkistuksia, jotta poistettaisiin tällaisia suhteettomia toimia. Hän viittaa tässä esimerkiksi oman tarkistukseensa 173, 174 ja 184. Sitten hän e- sanoi, että tällä hetkellä ollaan etsimässä kompromisseja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen ponnistelustaan tähän mennessä ja haluaisin pyytää häntä ottamaan huomioon kaikki ongelmakohtia, joita kollegat ovat ottaneet esille. Erityisesti tulee viisi ja kuusi artikloihin, kun laaditaan näitä kompromisseja. Annelinin sanoja siis luin tästä direktiivistä. Sitten ALDE-ryhmän edustaja ei ole paikalla, sitten Dennis de Jong. Madam Chair. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että välillä tuntuu siltä, että komission aloite on sellainen, että parasta olisi hylätä se kaiken kaikkiaan ja nyt todellakin tämän aloitteen kohdalla on juuri tällainen tilanne ainakin minun mielestäni. Uskoakseni ECR ja myöskin EPPn kommentit tekevät aivan selväksi tämän, selväksi kuinka tämä nyt palvelisi parempaa säätelyä, se on avoin kysymys, mutta tässä kerättäisiin valtavat määrät tietoa, josta osa on arkaluotoista, sitten se annettaisiin komissiolle ja toivottaisiin, että komissio päätyy hyvään tulokseen, mitä tulee näihin rajaylittäviin pakettipalveluihin. Uskoakseni me luodemme tässä todellakin paljon työtä, paljon byrokratiaa, paljon tehottomuutta, jotta tämä päämäärä saavutettaisiin. Kun taas jos palaisimme normaalitapaukseen, normaalitilanteeseen, meillä olisi tavanomaiset markkinavalvontaviranomaiset, jos he sallivat sen, että markkinat karkaavat käsistä, on aivan tavallista, että komissio kääntyy jäsenmaan puoleen ja jäsenmaalle sanoo, että asiat ovat karkaamassa käsistä ja markkinavalvontaviranomaisen pitäisi ryhtyä toimiin. Voitaisiin mennä vielä pidemmällekin. Emme me vastusta sitä, emmekä vastusta sitä, että olisi aloite käsittelyssä, joka loisi tiettyjä kynnysarvoja. Sanotaanpa vaikka, jos, jos lähettäjä ja vastaanottaja maiden lähetyspalvelun hinnan eroa tarkastellaan, jos niin tämä on 50 prosenttia suurempi tämä hintaero. Voitaisiin sanoa vaikka, että markkinavalvontaviranomaisten täytyy puuttua peliin. Näin pitkälle me voisimme olla valmiita menemään. Tämä olisi tehokasta. Ja sitten komissio voi todeta, että ellei menettely toimi, se voi ryhtyä rikkomusmenettelyihin jäsenmaita vastaan. Ja ellei meillä tällaista automaattista byrokratiaa ole myöskin niille, jotka eivät hirvittäviä maksuja peri lähettämistään paketeista – tämä toimisi. Tätä taustaa nähden on hyvin vaikea ymmärtää, miksi esittelijä on lähtenyt näille linjoille kompromissitarkistuksessa. Ymmärrän, että uusia kompromissitarkistuksia on tullut, mutta vasta tuntia ennen kuin tämä kokous alkoi, joten en ehtinyt tarkastella. Mielestäni joko tätä ehdotusta pitää radikaalisti muuttaa ottamalla artikla 6 pois ja muuttamalla artikla 5, kuten jo muutkin mainitsivat. Ja paras tilanne olisi sellainen, että tämä väline olisi hyvin yksinkertainen, sellainen, joka puuttuu vain ongelmaan sen sijaan, että loisi välttämättä määrät uutta byrokratiaa. Eli ajatukseni on joko äänestää tämän koko ehdotuksen vastaanisesti, jotta varmistaisimme sen, että joka kerta kun komissio meille jotakin ehdottaa, me emme joudu ottamaan ehdotusta oman työmme pohjaksi. Would anybody else like to speak on this? Onko muita halukkaita puhumaan tästä aiheesta? Entä esittelijä? Eh, zahvaljujem se svima na, na raspravama. Eh, što se tiče kolege Švaba... Eh, Kiitoksia. Kiitoksia näistä puheenvuorosta. Mitä tulee kollegan Schwab-sanoihin, voi sanoa, että kompromissi voisi olla kaikille hyväksyttävä ja yhä alun alkuperäistä tavoitetta tukeva, eli se, että kuluttajien tilanne on mahdollisimman hyvä. Me tulee sitten näihin konflikteihin ja näihin tietosuojakysymyksiin, joihin viitattiin. Voin sanoa, että luottamuksellisuus on monien artiklojen takaama ja keskusteluissamme me olemme keskustelleet takeista, joita voitaisiin tarjota, jotta tietyn luottamuksellisuus toteutuu yrityksissä. Toivottavasti näin käy myöskin käytännössä. Mitä tulee sitten kollega de Jong sanoihin, eh, voin vain sanoa, että tämä on markkina, jota koskettavat monet tuntemattomatkin tekijät. Eh, olen eh, kuullut melko paljon eri toimijoiden puolelta tätä ja toivottavasti tämä ehdotus selventää asioita huomenna, kun meillä on toinen varjostelijainen keskustelukierros. Toivottavasti voimme käydä rakentavaa keskustelua. Kiitoksia. Thank you. And if not, they start. So I'm sorry, I'm just taking it. Niin, anteeksi, olemme nyt e- edessä aikataulusta, koska puhutaan niin tiukasti ja mennään suoraan asiaan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta tänään puhutaan todellakin tiivisti. Ja kiitän siitä. Sitten seuraava kohta esityslistalla on franchise-toiminta vähittäisalalla Dennis de Jong on esittelijänä tai varjoesittelijöitä valuu sisään. Varmastikin komissio sopii, että tämä lainsäädäntötarkastelu lykätään. Sitten Denis saa heti puheenvuoron näistä kompromissitarkistuksista. Olet laatinut tätä kolme vuoden ajan. Kiitoksia tästä tekstistä. Kiitoksia Viki. Voin vakuuttaa, että vaikkakin tämä asia, sisältö tuli esille vuosi sitten, itse niin mietintöön ei kyllä onneksi mennyt niin pitkään. Täytyy myös sanoa, että meillä oli hyvä kokous varjoesittelijöiden kanssa näistä kompromisseista. Uskoakseni alamme jo pikkuhiljaa muodostaa yhteisiä näkemyksiä. Olen myös nähnyt, että viimeisimmät versiot kompromisseista ovat synnyttäneet joitakin kirjallisia kommentteja EPP, ryhmästä vihreiltä ja ECR-ryhmistä. Niistä on ollut paljon hyötyä monin tavoin. En ole varma, pitäisikö mennä nyt ko- kovasti yksityiskohtiin, mutta toisaalta voin, voin sanoa, että EPPn kommentit yleisesti ottaen – ovat aivan ok ainakin, mitä minun tulee. On joku kysymys kyllä, jota, josta mielestäni pitäisi vielä vähän puhua meidän keskemme erityisesti, mitä tulee yhteyspisteisiin komissiossa, niin että informaatio virtaa myös komission suuntaan. Ja sitten mahdolliset jännitteet, konfliktit sektorilla. Näistä asioista siis varmasti tähän kyllä löydämme ratkaisun. Ehdottaisin EPPlle, että istumme pöydän ääreen ja mietimme, voisiko yhdistää tarkistukset 4 ja 14. Niissä käsitellään sähköistä kauppaa ja korostetaan eri puolia ongelmassa. Jos voitaisiin so- nämä yhteen, tämä voisi olla ratkaisu myös EPP itselleen. Sitten yksi asia, josta todella nyt haluan kysyä, että tämä on tämän viimeinen kommentti EPPn tarkistuksissa. Ongelma, joka EPPllä on tässä viiden päivän harkinta-ajassa, peruuttamisajassa, sitten kun sopimus on allekirjoitettu, franchise-sopimus, niin silloin franchise-yrittäjä saa viisi päivää aikaa vielä miettiä ja käydä läpi kaikki yksityiskohdat. Hyväksyykö todellakin sopimustekstin? EPP kehottaa kovasti siinä, että poistettaisiin tämän mietinnöstä. Ja minä haluaisin tietää, minkä takia tämä nyt on niin tärkeä kohta, koska mielestäni tästähän olisi vain hyötyä käytännössä. Vältettäisiin tällaisia väärinkäsityksiä. Mitä tulee SD-ryhmään, heidänkin kommenttinsa ovat todella rakentavia ja hyödyllisiä ja aika helppoja käsitellä, paitsi että minulla on kyllä yksi kysymys SD-ryhmälle, mitä tulee vaatimukseen, heidän vaatimuksensa suuntaviivoista parasta käytännöstä. Minulle tämä ei ole kyllä mikään ongelma. Tämä on kompromissi tarkistus 11, mutta haluan tietää muilta ryhmiltä, sopiiko tämä myös heille, että tehdään suuntaviivoja parhaimmista käytännöistä. Sen lisäksi on tällainen avoin luettelo hyvän kaupatavan vastaisista käytänteistä, joten tästä meidän todellakin pitää keskustella varjoesittelyiden kanssa ennen kuin lopullinen eh, päätös tehdään. Mielestäni tässä olivat pääkysymykset. Ja sitten vielä vihreille. Olen heidän kanssaan samaa mieltä. Viittaan nyt kompromissiin kuusi. Joissakin tapauksessa joko yksi ainoa franchise voi aiheuttaa vahinkoa koko franchise-järjestelmälle. Niin tietysti käytännössä näin voi kyllä ollakin, jos tämä franchise-malli tuhotaan yhden franchise-yrittäjän toimesta, niin se voi sitten vaikuttaa koko franchise-mallin, joten en usko tämän asiallisesti mitenkään väärin, mutta Mm. sitten sanoit, että tämä ei tapahdu kovinkaan usein, miksi sitä pitää nyt korostaa. Joten haluaisin nyt kuulla vihreiden kollegoiden näkemyksen, pitäisikö tämä olla mukana vai ei. Mutta puheenjohtaja, tässä on todellakin vain muutamia jäljellä olevia kohtia. Siis sisällöllisesti kompromisseissa ollaan päästy jo varsin lähelle toisiaan ja nyt odottaisin vielä hiukan ehkä epävirallisia kahden keskusteluita tämän viikon aikana varjoistelijan kanssa. Ja mikäli en erehdy, niin tästähän äänestämme jo ensi viikolla. Kiitos. Dennis, thank you. So, Yuri Popsa. Kiitoksia sitten Juri EPPstä. Yuri, Thank you. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se zájmem vyslechl pana zpravodaje a pod Kiitoksia. optimismus. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin, mitä esittelijä sanoi ja voin vahvistaa kaiken, minkä kuulimme neuvotteluihin liittyen. Haluaisin kiittää erittäin rakentavasta neuvottelukierroksesta. Monissa asioissa me lähestymme nyt kompromissia. EPP on sitä mieltä, että franchisingin harmonisointi ei ole tarpeen. Toisaalta se, että franchisingia käytetään, on mielenkiintoinen liiketoimintamalli, jolla on paljon potentiaalia. On siis selvää, että me keskustelemme nyt menettelytavoista, siitä kuinka voisimme tukea yrityksiä – ja yrittäjyyttä franchisingin kautta. Me tulemme tapaamaan esittelijän. Hän 4-14 kohdat mainitsi. Me olemme valmistelleet omat kantamme näihin kohtiin. Ja haluaisin nyt uudelleen tuoda esiin, että meille tärkeää on se, että franchising on sopimukseen perustuma suhde. Sellainen suhde, joka aloitetaan vapaaehtoisesti – ja on myöskin tärkeää määritellä sisältö molempien osapuolen osalta. Me emme täysin ole samaa mieltä siinä, mitä esittelijä sanoo liittyen franchising kausiin. Me olemme sitä mieltä, että tämän jäähdyttelykauden pitäisi olla näin pitkä. että se ei mielestäni ole kovinkaan hyvä ajatus, tämä viiden päivän raja, myöskin jokainen franchising-sopimuksen tehdessään voi viiden päivän sisällä vetäytyä tästä sopimuksesta pois, purkaa sopimuksen. Meidän mielestämme tällainen harkinta-aika ei ole mikään hyvä ajatus, sillä meillä on kaksi osapuolta, jotka sopimuksen solmivat, esimerkiksi Tsekin tasavallassa meillä on tällainen harkinta-aika sopimuspohjaisia suhteita koskien, jos jompikumpi osapuoli on jollakin tavalla vammainen tai heikompi. Esimerkiksi jos vanhus vakuutetaan tai painostetaan, jos jokin yritys painostaa hänet hankkimaan jotain sellaista, mikä ei hänelle ole hyödyllistä – hankittavaa. Näillä vanhemmilla ihmisillä ei ole oikeudellista koulutusta, he eivät ymmärrä, mihin ovat ryhtymässä, ja he ovat mm, haavoittuvainen lenkki, siksi tällainen harkinta-aika heille tarvitaan, että he voisivat harkita sitä, mitä tapahtuu, ja jotta he voisivat vetää itsensä pois sopimuksesta. Mutta mielestäni franchising ei ole sellainen tilanne, jossa vahva ja heikko osapuoli tekisivät sopimuksen, ja siksi me emme ole sitä mieltä, että tällaista harkinta-aikaa tarvitaan. Jos ähm, olemme sitä mieltä, että franchising-sopimus on sopimus kahden osapuolen välillä, kahden yrityksen välillä, silloin olemme sitä mieltä, että tällainen harkinta-aika on äh, turha, mutta me olemme valmiita neuvottelemaan tästä asiasta. Mutta monimuotoistakaan me, jos ajatellaan, että olisi esimerkiksi alaikäinen ja yritys, jotka tekevät sopimuksen, tai kaksi yritystä, jotka tekevät sopimuksen, tällaisessa tilanteessa uskoakseni lisäsuojaa ei tarvittaisi. Siksi olemme sitä mieltä, että tämä on turhaa ja olemme sitä mieltä, että tämä harkintajakso ei ole sinänsä huono, mutta se on turha. Me olemme valmiita keskustelemaan kuitenkin asiasta. Tässä olikin kaikki, minkä halusin tällä kertaa todeta. Me olemme valmiita keskustelemaan kaikista näistä asioista. Lopulta me haluaisimme sellaisen tilanteen, jossa me olisi ei lainsäädännöllinen lista, jossa olisi ei lainsäädännöllisiä suosituksia listalla voisi olla mukana myöskin hyvän kauppatavan vastaiset menettelyt, joita tällä alalla saattaa esiintyä. Olemme sitä mieltä, että meidän pitää yhdistää terminologiaa artikloissa 1-17, jotta voisimme varmistaa sen, että kaikki ymmärtävät, että kyseessä on yksi asiakirja. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä voisi olla toimiva mekanismi, jonka tarkoituksena olisi tietoa kerätä – kuten kompromississa 9 ja 11 mainitaan, kuitenkin sen sijaan, että meillä olisi luottamuksellinen yhteyspiste, meillä pitäisi olla olemassa oleva yhteyspiste, sillä me emme halua lisäkuluja kansallisille tai Euroopan unionin talousarvioille. Emmekä halua uusia melkeinpä elimiä luoda hyvä puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että franchising on sopimuspohjainen suhde kahden toimijan välillä, eikä tämä ole sen tyyppinen suhde, väistämättä, jos toinen osapuoli on vahvempi, toinen heikompi, ja siksi emme ole sitä mieltä, että jompaa kumpaa suhteen osapuolta pitäisi erityisesti suojella. Kiitoksia. Thank you. That's very clear. Kiitoksia, tuli hyvin selväksi. Mark Tarabella ei ole paikalla. Onko joku muu SD-ryhmästä? Hän on toissa kokouksessa kuulemma sitten vielä niin selkästään julkisia hankintoja. Ehkäpä hän vielä ehtii tänne ennen keskustelun loppua. Edustaja Samovic, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan aluksi kiittää herra De Jongia erinomaisesta työstä Tämä todellakin on asia, joka ansaitsee meidän kaikkien huomioon. Ja kompromisseista voi todeta, että alderyhmä pystyy tukemaan kaikkia kompromissiehdotuksia siinä muodossa kuin ne on esitellyt. Viimeisin versio kompromissitarkistuksista heijastelee suurinta osaa niistä asioista, joita me, joista me olimme huolissamme ja siksi meistä enemmistö voi niitä tukea. Olin hyvin huolissani siitä, että jotkut kollegani kenties vielä esittävät kommentteja joistakin yksityiskohdista, mutta uskon, että nuokin kysymykset saadaan ratkaistua samassa hengessä kuin työ tähän mennessä on toteutettu. Onnittelut ja me tuemme kaikkia tarkistuksia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Siinä tapauksessa ehdotan, että pidämme tauon kello puoli viiteen asti, kunnes komission jäsen pääsee paikalle keskustelemaan julkisista hankinnoista. Ja jos Mark Tarbella on paikalla 4.30, hän voi kommentoida vielä franchising kysymyksiä siinä vaiheessa julkisiin hankintoihin tämä liittyisikin hyvin. Jos tämä kaikille sopii, teemme näin. Kiitoksia.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

vill ha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

Yeah. Yeah.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

Ja.

So I'm going to restart by asking Mark Tarabella. Mm, tervetuloa, herra Tarabella. Anteeksi tämä pieni viivästys. Nyt voit esittää kommenttisi franchise-järjestelystä vähittäiskaupan alla. Kommenttisi tähän Dennis de Jongin mietintöön. Mark, you take the floor. Mark, ole hyvä. Merci, madame president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jonakin päivänä minä yritän käyttää hologrammia, että voisin olla kahdessa paikassa läsnä yhtä aikaa ja hologrammiin. Sitten kuitenkin sanoisin samaa asiaa, kun meillä on eri keskusteluja minä olin Balkanin äh, maiden julkisista hankinnoista äh, puhuvan edustuston kanssa tuolla kokouksessa. Nesti Jonghan on tuolla. Me olemme nyt kaikki yhdessä ja te puheenjohtaja Karin Styler, meitähän on suorastaan neljä. Haluaisin Dennis de Jongia hänen erittäin hienosta työstään kiittää tässä asiassa esittelijänä, sillä 15 kompromissitarkistusta, joita on esitetty, ovat mielestäni melkoisen tasapainoisia, kuten jo hänelle sanoinkin. Omalta osaltani tuen suurinta osaa näistä kompromisseista, mutta kuten jo esittelijälle ja varjoesittelijäkollegoille kerroin, pahoittelen sitä, että tietyt kompromissit eivät ole äm, kyllin kunnianhimoisia, eivätkä täysin meidän ryhmämme ajatuksia heijastele franchising-alan suhteen, mutta erityisesti kompromissit 12 ja 14 ja 100 ja 121 heijastavat kuitenkin meidänkin kantojamme. Vaikka eräät kollegat eivät haluakaan nähdä mustavalkoisella määriteltyjä suhteita franchising-antajan ja franchising-harjoittajan välillä, meidän pitää selventää näitä sääntöjä Usein franchising-toimija on heikko osapuoli tällaisessa suhteessa ja sitä olisi syytä paremmin suojella. Yleisesti ottaen ei ole myöskään aivan selvää, että tämä kaikkein heikoin osa, osapuoli olisi franchise-toimija. Välillähän franchise-toimijat joutuvat hyvän kauppatapan vastaisten käytänteiden uhreksi. Siksi meillä pitäisi olla franchising sopimuksen pituuden ajalta, mutta myöskin mahdollisuuksia franchise-toimijoille suojata investointejaan aina sopimuksen loppuun asti. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tämä hyvin erityisluotoinen aihe on meille läheinen. Luonnollisesti suurta osaa kompromissitarkastuksista tuen ja toivottavasti tätä työtä voimme jatkaa avoimin mielen ja kompromissihengessä, kuten tähänkin asti on tehty.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 She is. Onko Dita tulossa takaisin, tuleeko ketään liberaaleista? No reaction, all of you. Ei reaktiota. Kaikki ovat täysin yhtä mieltä minun kanssani. Kiitoksia kovasti. Well, you, you had quite... Niin aikaisemmin kyllä tuli aika vastakkaisia näkemyksiä EPPstä, mutta varmaan sitä Mm, panemme merkille sinun kommenttisi tietenkin. Sitten tämä kohta lainsäädännön seuraamisesta, julkis, direktiivit julkisista hankinnoista. Josta Invert Schreiman, kiitoksia, että olette tulleet, tullut paikalle. 5E2. E okay. It's a little okay. bit far from... Viisi e kaksi saliin he tulevat. From pre-accession companies and... Nyt on tullut vierailijoita ehdokasmaistakin tänne. Mutta tässä odotellessa annan puheenvuoron komissiolle. Ensin vain huomautan, että Tämä on jatkoa avain Euroopan lainsäädännön panemisesta julkisella hankinnolla oma tärkeä roolinsa ja se ansaitsee todellakin huomiota tämän kolmas asian käsittely Inkossa huhtikuussa 2015 ja marraskuussa 2015 viimeksi käsiteltiin tätä asiaa. Ja tausta-asiakirjoja on tullut kokousasiakirjojen mukana. Haluaisin antaa puheenvuoron Roosainelle. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin olen täällä antamasta laajankohtaista tietoa siitä, miten kansainväliset tojen direktiivi on siirretty kansainvälisäädäntöön. määräaika oli siis 18. huhtikuuta 2016 joten tilanne on nyt se, mikä se on sitten vuoden jälkeen, siis se mistä jo puhua. Tällä hetkellä 14 jäsenvaltiota on täysin siitä nyt kaikki kolme direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Viisi, Bulgaria, Irlanti, eh, Kroatia, Latvia, Slovenia ovat, ovat siitäneet muut, mutta ei direktiivit, jotka koskevat käyttöoikeusopimuksia. Ja vielä yhdeksän jäsenvaltiota, Belgia, Viro, Espanja, Latvia, li, äh, anteeksi, ei voi olla, Luxemburg, äh, Itävalta, Portugali, Ruotsi ja Suomi, jotka eivät ole vielä täysin niin mitään kolmesta direktiivistä. Tilanne ei ole tietenkään tyydyttävä, etenkään koska me olemme antaneet vahvistetusti tukea jäsenvaltioille ja edelleenkin annamme tukea jäsenvaltioille tähänkin, tänäkin päivänä – valmistava tuki aloitettiin ennen kuin direktiivit muodollisesti hyväksyttiin. Olemme läheisesti seuranneet näiden siirtämistä kansallislainsäädännön jäsenvaltiossa. Me olemme etenkin olleet mukana jäsen, jäsen, siis jäsenvaltiot olleet mukana alun perinkin tässä prosessissa, koska niitä pyydettiin määrittämään ongelmalliset kysymykset. Meillä on ollut temaattisia kokouksia komission ja hallituksen asiantuntijaryhmien kanssa, jotka jotka koskevat julkisia hankintoja, olemme pitäneet järjestäneet 20 päivää erilaisia kokouksia, jossa nämä määritellyt aiheet olisista ongelmista käsiteltiin, puhuttiin niistä ja meillä on paljon kahdenvälisiä kokouksia yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Olemme antaneet eh, korrelaatiotaulukkoja, jossa olemme ottaneet esille, jossa on vertailu vuoden 2004 direktiivien ja 2014 direktiivien välillä, ja olemme luoneet Wiki Online-foorumin tietoja varten ja parhaita käytäntöjä teitä varten, jota olemme pystyneet vastaamaan moniin hyvin täsmällisiin kysymyksiin jäsenvaltiosta. Ja edelleenkin jatkamme tätä työtä. Nyt on totta, että vuonna 2015 monet jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet meille, että saattaisi tulla viiveitä kansallisessa hyväksynnässä. Uutta on, että tuo myöhästymistilanne muuttui pahemmaksi kuin odotettiin. Ja näiden myöhästymisten vuoksi on tietysti taustalla, täällä, niissä tietysti taustalla erilaisia tavallisia poliisiongelmia ja sen parlamenttivaaleja, jotka, jotka on jouduttu uusimaan edes, siksi, että ei ollut asianmukaisia enemmistöjä. Ja oli ollut hallituksia monissa tapauksissa. Ja sen lisäksi näyttää siltä, että uudet asiat, joita näissä kolmessa direktiivissä on, ovat ja ajattelen myöskin vaihtoehtoja, joita jäsenvaltioilla on niiden toimenpanon osalta sekä hyvin laajempi vaikea taloudellinen tilanne on usein sanotaankaan pitkiä poliittisia keskusteluja, jotka osaltaan ovat aiheuttaneet näitä viivästyksiä. Mitä tulee muodolliseen seurantaan näissä menettelyissä, tilanne ei voi tietenkään jäädä tällaiseksi. Olemme aloittaneet rikkomusmenettelyt siitä, että ei ole tiedotettu toukokuussa 2016 asiasta. Tämä etensi jäsenvaltioita vastaan, niin myöskin joulukuussa 2016 lähetimme perustellun lausunnon äh, jäsenvaltioille, jotka eivät ole äh, pystyneet tote- siirtämään edellisiä tästä direktiiveistä lainsäädäntöön. Ja vastaukset ovat näihin lausuntoihin ovat nyt äh, komission yksiköiden tutkittavana ja sitten osalta pohditaan sitä, voidaanko siitä asia siirtää eh, tuomioistuimille tai esittää taloudellisia rangaistuksia niin kuin perustamissopimukset mahdollistavat, joten käymme lävitse tätä eh, siitämättömyyttä kansallisen lainsäädäntöön edelleenkin. Mitä tulee ne vaihtoehtojen käyttämiseen? Komissio on keräämässä tietoa jäsenvaltioilta tiedustelulomakkeiden pohjalta eh, ja tämän asiantuntijaryhmien osalta, jossa hallitukset olivat edustettuina. Toisaalta me siis vaan kaipaamme näistäkin edelleen vastauksia lukuisista jäsenvaltioilta. Jotkin näistä eivät vielä ole lopullisia näistä vastauksista, koska ne perustuvat tällaisiin luonnoksiin lainsäädännöstä, joka liittyy tähän kansalliseen lainsäädäntöön, joten ei ole vielä täysin tiedossa, mitä vaihtoehtoja jäsenvaltiot ovat käyttäneet. Haluaisin käyttää muutaman minuutin vielä Euroopan ESPD-asiakirjaan, eli julkisten hallintojen asiakirjan käsittelyyn. E, sen osalta oli keskustelua ja me ilmoitimme teille tästä yhtenäisestä asiakirjasta e, ja sitä koskevat tiedot hyväksyttiin tammikuussa 2016 ja tämä käyttö on siirtynyt, liittyen siitä, että lainsäädäntö on siirretty hitaasti kansalliseen lainsäädäntöön, niin kuin paperiversion lisäksi ja toimenpalosäädöksen osalta ja jäsenvaltioiden tukea, joka liittyy tähän alku, toimenpanovaiheeseen. Me olemme esitelleet komission osalta myöskin tällaista sähköistä versiota tästä ESPD-asiakirjasta. Ajatellen ESPDn uutta luon, luonnetta, komission tuli tarkastella myöskin sitä, miten tämä on sovellettu, ja me otamme huomioon teknisen kehityksen, joka liittyy tietokantoihin jäsenvaltioissa, jotta voimme raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle 18. huhtikuuta 2017 määräaika on kulunut, mutta tuo raportti hyväksytään komissiossa 11. toukokuuta, joten aivan lähiaikoina. Miten tähän raporttiin sen tulee? Olemme tehneet hyvin kattavan tiedustelun jäsenvaltioissa. Olemme ottaneet huomioon erilaiset sidosryhmät mukaan luettuna PK-yritykset, jotka liittyvät nimenomaan ESPDn käyttöön. Tuon selvityksen mukaan ESPDstä saadut kokemukset ovat olleet aika rajallisia, koska se on otettu käyttöön vain muutamassa jäsenvaltiossa liittyen nimenomaan siihen, miten direktiivi on siirretty kansallisen lainsäädäntöön sitä ei vielä ole. Mutta kun katsomme tätä tilannetta, niin ajattelen IT-järjestelmien <clears throat> hyväksyntää. So it seems... Ja siksi me olemme menossa oikean suuntaan asian osalta, mutta nämä järjestelmät mahdollistavat sen, kun katsoa, onko ja nyt me olemme saaneet tietää, että kaksi kolmasosaa jäsenvaltiosta aikoo ottaa tämän eh, tiedoston integraation miten tärkeää tämä yhteinen Euroopan hankinta-asiakirja on, joten on hyvin tärkeää ajatellen sitä, miten työ, joka liittyy tähän eh, e-hallinnointiin ja vastaaviin kysymyksiin, tämä on asia, joka liittyy sitten toimeenpanoon. Jäsenvaltiot komit tulee edelleenkin rahoittamaan – sähköisen version toimeenpanoa ESPDstä vuoden 2017 aikana jäsenvaltiossa vuoden 2017 osalta. Äh, tähän liittyvät äh, tukipyynnöt, niin ne ovat nyt avoimina, niitä voidaan esittää, tämä jatkuu toukokuun ajan. Mitä tulee sitten tähän? Äh? These directives ensure that based on minimum EU... Oikeussuoja Um, I'd just like to welcome the representatives from the national parliaments. Sitten kansallisten kansallista parlamenteista on vieraita seitsemästä ehdokasmaasta. Albaniasta on meppejä, Albaniasta ja Bosnia-Herzegovinasta, Kosovosta, Vyyromasta, Montenegrosta ja Turkista. Olkaa hyvä. jos tulet tänne, voitte istua ihan millä tahansa riville. Ja teillä on myös tulkkaus teidän omilla kielillänne. Kuuntelemme juuri komission esitystä, miten täytäntöön pannaan jul- direktiivi julkisista hankinnoista – julkiset hankintadirektiivit ovat parlamentin käsittelyssä. Viimeksi vella oli tästä vastuussa. Hän on täällä paikallakin ja tiedän, että hän tulee esittämään kysymyksiäkin tässä, tästä asiasta kohta. Jos nyt kaikki ovat löytäneet itselleen paikan. Onko kaikilla istumapaikka? I've got some very strange translation coming into my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 jos toimii, niin peukut ylös. No hyvä. Ai, kaikkien kohdalla ei toimikaan. Kosovon kielestä. For Kosovo. It's not working for Kosovo. Kosovon tulkkaus ei toimi. Onko jollakin muulla ongelmia? Antakaa merkkiä vaan, jos on. Okay, I think it's working now, is that right? Nyt taitaa toimia kunnolla. Komissio voi jatkaa. Thank you, Chair. I was just... Niin, minä juuri aloin puhua tästä mm, oikeussuojadirektiivistä, siis se perustuu vähimmäiseen eu standardeihin jotka koskevat yrityksiä. Kaik, Euroopan yhdistillä on kaikille mahdollisuus tällaisiin menettelyihin. Euroopassa kaikkialle on hyvin tärkeää ajatellen koko julkisten hankintojärjestelmän toiminnan tehokatovinnan kannalta komissio saattoi päätöksen refit arvioin joka koski tätä direktiiviä joulukuussa 2017 raportoimme sitä parlamentille ja neuvostolle. Ja tätä seurasi yksityiskohtainen faktoihin perustunut työasiakirja. Ja tuon arvion pohjalta komissio teki johtopäätöksen, että nuo direktiivit osaltaan ovat lisänneet avoimuutta, tehokkuutta hankintamenettelyissä jäsenvaltioissa. Niillä on tavoite saavutettu hyvin tehokkaalla tavalla ja ne ovat relevantteja ajatellen sitä, että ne parantavat julkisia hankintoja vastaisuudessakin, joten päätettiin äh, äh, säilyttää ne nykymuodossa muuttamatta niitä tässä vaiheessa, mutta ajatellen kuitenkin tilannetta on tiettyjä puutteita, jotka on voitu määrittää, vaikka yleinen arvio oli myönteinen, ajatellen jonnekin määräysten selkeyttä – tässä direktiivi, näissä direktiivissä ajattelin myöskin sitä, miten tietoa annetaan näistä oikeussuojamahdollisuuksista. Ne jäsenvaltio ehdottaa neljää toimintaa. Ensinnäkin tulemme edistämään tiedonvaihtoa aktiivisesti ja hyvien käytänteiden vaihtoa oikeussuojakeinoista jäsenvaltioiden kesken. Ja tätä varten me olemme luoneet äskettäin ensimmäisen instanssin äh, elimistä listan, jossa näitä voidaan käsitellä, ja tuo näiden osalta tämän lista on nyt jo siis olemassa. Keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa myös ongelmista, jotka liittyvät ohjauksen antamiseen joidenkin puutteiden osalta, avointekysymys osalta, jotka liittyvät tähän direktiiviin, jotta voidaan myöskin taata se, että nuo määräykset ovat käytännössä tehokkaita ja toimivia harjoitamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa myös lisäksemme avoimuutta, joka liittyy kansallisten oikeus- ja viranomaisten toimintaan. Me otamme hyvin vähän esille direktiivejä näiden osalta ja nämä voidaan ottaa huomioon myöskin markkinoiden tulostaulukon osalta. Ja tulemme myöskin katsottelemaan tätä näitä direk- tätä direktiiviä ja katsotaan myöskin sen toimenpanoa toimia tarvittaessa. Haluan myöskin kertoa teille tulossa olevasta julkistantojen paketista. Teidän tiedätte, että komission jäsen Kovska ilmoitti kilpailusäädön neuvostossa helmikuussa, että tällainen paketti tullaan esittelemään tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Tuo paketti ei merkitse mitään uutta lainsäädäntöä, mutta siinä tullaan puhumaan komission strategiasta – julkisten hankintojen osalta vaalikauden loppuun mennessä ja tavoitteena on edistää strategista lähestymistapaa julkisiin hankintoihin välineinä, jolla voidaan puuttua yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka liittyvät 2000-lukuun. Puhun vihreydestä, sosiaalisuudesta, innovatiivisista julkisista hankinnoista ja me otamme käyttöön myös kumppanuuslähestymistavan kaikkien sidosryhmien kanssa varmistaaksemme sen, että julkiset hankinnat modernisoidaan kentällä. Otamme käyttöön vapaaehtoisvälineitä, joita voidaan käyttää käytännössä tämän saavuttamiseksi. Esimerkiksi paketti sisältää suosituksia jäsenvaltioille edelleen tehdä ammattimaisemmaksi julkiset hankinnat. Jotkin näistä aloitteista ovat osa yhteismarkkinastrategiaa, esimerkiksi ennakoivat mekanismit, jotka liittyvät suuriin infrastruktuurihankkeisiin, mutta nämä liittyy pitkälti siihen, että nykyaikaistetaan ja te, to, harjoitetaan toimintaa kumppanuudessa jäsenvaltioiden kanssa, joka liittyy julkisiin hankintoihin ja kysymys myöskin strategisista julkisen hankintojen välineistä, joka toimii paikan päälle. Kiitos tarkkaavasti olen vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia todella hyödyllistä. Nyt Mark Tarabella saa puheenvuoron. Ja sitten puheenjohtajan nuijan saa Catherine Styler, varapuheenjohtajamme. Over to you, Mark. Mark, sinulle vuorossa, ole hyvä. Eh bien, madame la Puheenjohtaja, kiitän komissiota tästä selvennyksestä, mitä tulee lainsäädännön siirtämiseen omaksi osa oman lainsäädäntöön. Vain 14 maata kahdesta on täysin siirtänyt direktiivin lainsäädäntönsä, koska kolme yli Kolme vuotta suurin piirtein on kulunut siitä, kun tämä julkaistiin virallisesti. Ensimmäinen kysymys tästä Belgiasta, koska mm, kummallista, että se ei ole mukana maiden joukossa, jotka ovat tämän siirtäneet kansallisen lainsäädäntössä liitonvaltiotasolla. Tästä äänestettiin vuosi sitten, nyt siinä toimittiin kyllä aikara, jos en ymmärrä, miksi se ei ole mukana kuitenkaan Belgia tässä taulukossa maana, joka on siirtänyt direktiivin lainsäädäntöönsä. Haluaisin tietää täsmällisesti, minkälaisia suuntauksia jäsenvaltioissa on, minkälaisia vaihtoehtoja valitaan tässä DERTien siirtymisessä kansallisen lainsäädäntöön. Ajattelen vaikka pää mm, jakodirektiivejä, tämä liittyy tarjontaan. Tästä tapeltiin paljonkin, että saatiin poistamaan matalin hintaan, ja selkeä merkki. Onko tämä siirretty kansallisen lainsäädäntöön. Täällä se onkin huonosti tehty. Tässä on jätetty ovi avoimeksi halvimmille hinnoille. Mitä tulee sitten epätavallisen matalin tarjouksen onko tässä saatu edistystä aika, että pitäisi tavallaan puuttua tähän asiaan, pitäisi tarkistaa, miksi nämä ovat näin alhaisella tasolla nämä tarjoukset. Tämähän liittyy plussana kuitenkin tähän direktiiviin. Sitten haluaisin tietää, mitä tulee 25 eh, ja 6 Eh, artikkeleiden täytäntöönpanoon. Tämä koskee vastavuoroisuutta, koska eri lähteistä olen saanut tietää, että julkisen hankintojen kohdalla eh, hankintapäätöksiä on tehty rautatielinjasta Budapestin ja Belgradin välillä. Iso hanke ja tämä voitaisiinkin myöntää kiinalaisille yrittäjille projektinjohtajille. Ja siksi haluaisinkin tietää, onko saatu onko saatu tietoa siitä, että Unkarin, tietääkö Orban, että tulee massoittain kiinalaisia kenties, mutta tämän, no, viitsin, li, vitsit sikseen, mutta siis kuitenkin viranomaiset tarkistavatko he asianmukaisella tavalla nämä tarjoukset ja noudattavat kaikkia direktiivin säädöksiä. Tämä on erittäin tärkeä puoli asiassa. Entä sitten komissio? onko se jo analysoinut näitä asioita aktiivisesti juuri tätä konkreettista tapausta, koska Euroopan tasolla me puhumme avoimuudesta toimeisen mukaisesti ja muistetaan kyllä, että isoissa hankkeissa suuret maailmanlaajuiset toimijat, kuten juuri Kiina, ovat mukana, mutta myös USA, että he eivät kuitenkaan itse avaa markkinoita meille, joten PTTstä juuri nämä, tämä oli tällainen kiistakohta. TTIPissä. Ehkä liittyy tähän Buy American Act-lainsäädäntöön. Ei haluttu antaa mitään mahdollisuuksia ulkomaalaisille toimijoille. Sitten vielä yksi kysymys. Te viittasitte Euroopan lainsäädäntöön sisämarkkinoista. Tämä on parlamentin virallinen asiakirja. Aika arkaluontoinen kysymys, koska tämä välinehän luotiin, jotta yksinkertaistettaisiin menettelytapoja. Nyt kuitenkin neuvosto pikemminkin ikävä kyllä ehkä sai läpi, että lykättiin tätä sähköistä menettelytapaa komissio ja parlamentti olivat kunnianhimoisempia tämän asian suhteen. Ja siksi laatiin tämä yhtenäinen asiakirja ja sehän oli kyllä edistystä verrattuna muihin menettelytapoihin ja haluaisin tietää, mikä on tilanne nyt, onko tässä edistytty ja onko voitu, voidaanko määritellä edistystä maakohtaisesti vaikka, tai onko maita, jotka tässä hidastel, ovat tulppina, eivätkä halua tästä yhtenäistä asiakirjasta tai haluat viedä näitä asioita loppuun asti. Puheenjohtaja, siinä minun kysymykseni. Thank you to our standing rapporteur. Kiitän Marta Ravellaa, meidän esittelijämme. Ehkä komissio voi sitten suoraan vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Eh, paljon kiitoksia. Mitä tulee toimeenpanoon Belgiassa? Belgia ei ole tätä toimeenpanoasetusta toimeenpannut siksi loppullista ilmoitusta emme ole saaneet ja siksi Belgia on vielä tuossa ryhmässä, joka ei ole siirtänyt näitä kolmea direktiiviä kansallisen lainsäädännön, näitä kolmea, joista puhuttiin. Sitten kysymys, minkälaisia vaihtoehtoja jäsenmailla on. Kuten totesin, uskoakseni nyt on liian aikaista tehdä pitkällisiä johtopäätöksiä, sillä monet jäsenmaat eivät ole vielä siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöön näitä direktiivejä, mutta huomaamme, että jäsenmaat pikemminkin turvautuvat direktiivien tarjoamaan joustoon täysin. Eli selvästikin tämä on jotakin, mitä me ennakoimmekin. Ei ole olemassa mitään pakkoa käyttää tiettyjä nimenomaisia kriteerejä. Tässä yhteydessä jälleen kerran uskoakseni laatukriteeri on jäsenmaiden mahdollisuuksien rajoissa sen, sen käyttäminen ja myöskin äh, se, ettei otettaisi mitään sellaisia äh, kriteerejä käyttöön, jotka ajaisivat hintoja epänormaalin alas. Tämä pohjautuu jälleen kerran tietenkin rajattuun määrään ähm, palautetta sillä, koska tätä siirtoa ei ole kaikissa jäsenmaissa tehty. Meillä ei ole kuinkaan paljon vielä palautetta. Uskoakseni ESPD yleisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttö on ollut hyvä askel. Se saa asiat toimimaan paremmin me yhä autamme jäsenmaita toimeenpanemaan tätä ESPDtä niin, että kaikki osapuolet voisivat siihen turvautua, mutta on aivan selvää, että tilanne ei vielä ole tämä. Thank you the commissioner. I'm going to... Kiitoksia, komissio. Sitten Mark, haluatko vielä kommentoida ennen muita? Oui. Est-ce qu'il y a une enquête en cours au niveau de la commission par rapport à... Kyllä, onko komissiossa ähm, sääntöjenmukaisuustutkinta Kiinan äm, markkinoiden tämän Budapestin ja Belgradin yhteyden tiimoilta käynnissä. This, uh... Niin me tarkastelemme tätäkin menettelytapaa kyllä ja siinä kaikki mitä tästä voin toistaiseksi sanoa. Olemme tietoisia asiasta ja seuraamme tilannetta. Hei, I think that... Hyvä. Sitten muut kollegat. Dita, halusko tässä vaiheessa puheenvuoron? Herra Soltes, de Jong, kaikki varjoesittelijöitä. Haluaisin antaa heille tilaisuuden kommentoida, jos haluavat. Edustaja Soltes. Now I, I see that this is the time for question to nyt voidaan siis esittää komissio kysymykselle huomaan. Minullakin on kysymys tästä oikeussuojajärjestelmästä, oikeussuojakeinojärjestelmästä. EU-maissa. Oletteko te tarkistaneet nämä oikeussuojajärjestelmät kaikissa maissa? Sopiiko se yhteen oikeussuojadirektiivin kanssa, koska joissakin jäsenvaltioissa tämä on isokin ongelma, kun ei ole tehokasta oikeusta suojaa, on vain yksi taso yksi päätöksentekijätaso. Ja tämä voisi olla vähän problemaattista tälle relevantille oikeudelliselle suojalle. Ja minä itse olen Sloveniasta. Me olemme juuri muuttamassa lainsäädäntöämme tällä saralla ja on hyvin tärkeää, olisi hyvin tärkeää saada tietää, onko tämä yksi kulmakivi direktiivissä vai onko muitakin järjestelmiä olemassa, koska jossakin tapauksissa, joissakin maissa korkein oikeus on tämä vihoviimeinen toimielin, joka voi päättää, tai hallinnollinen tuomioistuin tai joku muu ratkaisu on käytössä, mutta ei ole hyvä, jos on vain yksi taso, koska, koska jos vain asianomaisen viranomaisen taso. Ja sitten kun joku tarjouksen tekijä haluaa arvioon, niin sitten taas päätetään tästä omasta päätöksestä vaan, mutta eihän se oikein, se on vain niin kuin tavallaan ensimmäinen askel. Voisitteko ta- antaa tarkempaa tietoa tästä? Well, actually we are analyzing the situation in Slovenia. Niin, me analysoimme juuri tilannetta Sloveniassa tällä hetkellä. Ja niin kuin te itsekin sanoitte, tilanne on todella vaihteleva maasta toiseen. Olemme voineet nähdä tämän myös silloin, kun meillä oli tämän ensimmäinen kokous kansallisten oikeussuojaviranomaisten kanssa. Näemme, kuinka monimutkainen ja vaihteleva tilanne on. Tässä tulee aikamoinen haaste, kun halutaan varmistaa se, että oikealla tavalla asiaa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa johtuen juuri tästä monimuotoisuudesta, mutta seuraamme tilannetta todella valppaasti kaikissa jäsenvaltioissa varmistaaksemme näin todellakin toteutuu, mutta tämä on varsin monimutkainen tilanne senkin takia, koska on vaikea saada siis tietoja ja meidän pitää tehdä paljon yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan kerätä tätä tietoa. Sillä minulla oli viisi vuotta tämän kansallisen arviointiryhmän jäsen. Ja tuolloin aikanaan me suosittelimme sitä, että ei ole hyvä ratkaisu. Tämä olisi vain yksi riippumaton elin tai yksi viranomainen, joka olisi lopullinen päätöksentekijä, sillä ennen mitä myöhemmin tästä tulisi myöskin sellainen formi, jossa tiettyjä subjektiivisia päätöksiä tehtäisiin. Eli meillä täytyy olla lisävalvontaa, jonkinlainen ylempi taho, joka valvoo tätä tasoa. Ja 20 vuoden jälkeen nyt on todellakin mielestäni korkea aika saada jonkinlainen ehdotus aikaan. Minun ehdotukseni oli aikoinaan sellainen, että nimettäisimme korkeimman oikeuden Jossakin muissakin maissa on ollut sellainen tilanne, että korkein oikeus tekee loppullisen päätöksen. Mutta joka tapauksessa ei riitä, että meillä on vain yksi päätöksentekovaihe. Meillä täytyy olla kokonaan oikeudellinen menettely. Olen todellakin samaa, että pitää toimia tehokkaasti, valvotusti, mutta kun meidän pitää tarkastella kaikkia 28 edelleen, jokaista tarkastelemme erikseen varmistaaksemme, että tehokas tuloksellinen tapa hoitaa näitä asioita on olemassa ja kun kunnossa valvontaa myös harjoitetaan. On kyllä hyvä tietää, että, että tunnette tämän niin hyvin. Ehkä voisin tulla jopa keskustelemaan kanssanne <laughs> asiasta. Minä olen eh, julkisia hallintoja itse ehm, virassani hallinnoinut. Jos nyt voin vitsailla – Olemme 20 vuotta odottaneet. Voimme vielä hiukan enemmänkin aikaa odottaa. To, to Dita. Kiitoksia sitten Dita vuorossa. Chair Kiitos puheenjohtaja. Minä en ole asiantuntija, kuten kollegani on, mutta kuitenkin me kaikki haluamme, että koulut ja sairaalat voivat olla innovatiivisia ja voivat sopeutua uusiin haasteisiin yhteiskunnassamme. Haluaisin kuulla, miten pannaan toimeen artiklaa 31, joka koskee innovaatiokumppanuutta. Miten pitkälti se on pantu toimeen jäsenvaltioissa? Voitteko kommentoida tätä? Ja toiseksi, tämä on enemmänkin huolenaihe, näemme yhä enemmän julkisissa hankintakilpailuissa, että tiedon lokalisointivaatimukset on mainittu, joten minä haluaisin tietää, onko tuo täysin direktiivin sanamuodon mukaista, koska minusta tämä on kyllä huolestuttavaa. Thank you, Dita. Kiitoksia, Dita. Komissio vielä. Extremely detailed, so Tietyllä asiantuntija, mutta olette kuitenkin äärimmäisen yksityiskohtainen, että haluaisin onnitella teitä siitä, että teillä on näin tarkkaa tietoa direktiivistä. Minä katson kollegoihin, sillä tämä nyt on toimeenpanon seuranta jälleen kerran hiukan ongelmissa ne, mikä tilanne on, kun palautetta ei ole vielä tullut niin paljon. Julkiset hankinnat, kestävä vihreä tapa toteuttaa nämä, tämähän on kokonainen perusajatustyössämme Ja sen todellakin haluaisimme saada toteutumaan jäsenmaissa. Siksi investoimme paljon resursseja siihen, että voisimme auttaa jäsenmaita tämän toteuttamaan oikein ja jotta voisimme auttaa siinä, että heillä on asiantuntivuutta jokaisella tasolla, joilla julkisia hankintoja tapahtuu, ja niin, että voisimme heitä tukea ähm, hankintaviranomaisten kanssa tehtävässä työssä aivan ruohonjuuritasolla. Mutta tämä Artan 31 siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön on hiukan hukassa, en tiedä mitä tähän sanoisi, mutta ehkä kollega voi paremmin vastata. Uh, that on, on the... Nopea kommentti, että direktiivin mukaan on ei ole vaihtoehto se, että ei pantaisi toimeen kaikkia menettelyjä. Jäsenvaltiot, jotka ovat panneet direktiivin toimeen, periaatteessa ovat panneet myöskin tämän innovaatiomenettelyn, innovaatiokumppanuuden toimeen. Mitä me tulemme myös lähiakoneen tekemään on, että emme vain tarkista sitä, ovatko jäsenvaltiot panneet sen toimeen, aloitamme myös valtaisan työn tarkistaa sitä, onko toimeenpano oikeaa. Ja tässä yhteydessä myös varmistamme sen, että kaikki menettelyt on pantu toimeen niin kuin olisi pitänyt. No, I was... Minä tiedän, että tämä on osa tätä koko direktiiviä, mutta ajattelin, että ehkä teitä olisi hyviä esimerkkejä niin, että voitte antaa meille niitä kenties kirjallisena Kuten aivan oikein totesitte, tämä on yksi avaintavoite uudessa direktiivissä. Ja sitten tämä tiedon säilyttämis, datan säilytyspaikkavaatimukset, niitä usein mainitaan julkisissa kilpailutuksissa. Voitteko sanoa, onko tämä täysin sopivaa uuden direktiivin kanssa, vastaako sen sanamuotoa? I'm not quite clear what exactly... En aivan varma ole nyt siitä, mihin juuri viitatte tässä datan paikallistamisesta, datan säilytyspaikassa. Datan säilytyspaikka on julkisissa hankinnoissa yhä useammin yksi kriteeri. Kriteeri on siis se, että data pitäisi säilyttää tietyssä jäsenmaassa. Tämähän menee täysin digitaalisten sisämarkkinoiden perusajatustakin vastaan uskoakseni heidän täytyy palata tähän asiaan vielä ja meidän täytyy tarkistaa tämä ensimmäisen kysymyksen vastauksena. Uskoakseni on aivan selvää, että kuten totesin, tämän äh, kansallisen lainsäädännön siirtämisen jälkeen voimme tarkastella tilannetta, kun kaikki ovat sen tehneet. Valitettavasti nyt on liian aikaista puhua parhaista käytänteistä. Nyt emme ole vielä siinä vaiheessa. Okei. Okay. Yes, Mr. Soltis, and I see Mr. Tarabella. Soltis ja Tarabella. Ensin Soltis. Maybe just one small suggestion. Ihan pikku ehdotus vain komissiolle. Ajatellaan, seura- ajatellaan seuraavaa vaihetta. On hyvä konsultoida jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia ja tarkastella, miten EU-lainsäädäntö täytäntöön pannaan, mutta myös miten sitä sovelletaan käytännössä ja tulkitaan käytännössä. Esimerkiksi innovaatiokumppanuuskysymys. Kuinka vaikea tämä voisi olla, jos ei ole mitään kuvaa siitä, miten pitäisi toimia? Täytyy tietää, mikä, tavo- tai tietää, mikä tavoite on, mutta, mutta miten asiassa, asiaan voidaan vaikuttaa. Pitää käyttää kilpailukykyyn liittyvää vuoropuhelua, mutta uskon, että monetkin viranomaiset tarvitsevat jonkinlaisia suuntaviivoja, hyviä esimerkkejä parhaista käytännöistä. Ei vain menettelytavan kannalta, vaan ajatellaan ihan tuloksia. Kuinka paljon voitaisiin saavuttaa näissä kysymyksissä. Tässä on kyseessä juuri julkis, julkisen hankintoon liittyvä luovuus. Sitten herra Tarabella, Marko. Minulla on äh, nimenomainen kysymys. Tämä on paljon minunkin huomiotani kiinnittänyt neuvotteluissa. Äh, neuvostossa ja parlamentissa direktiivin yhteydessä pyrittiin varmistamaan se, että tämä olisi avoimempaa ihan ähm, koko alihankintaketjun alusta lähtien. Tämä nyt on hiukan muuttunut jäsenmaissa, mutta tekstissä myöhemmin pyydetään selvennystä muun ketjun osasten osalta. Esimerkiksi Belgiassa, kun minä tunnen Belgian tähän mahdollisuuteen ei ole turvauduttu. Olisiko komissiolta mahdollista kuulla, ovatko muut jäsenmaat turvautuneet tähän mahdollisuuteen, siis siihen, että meillä olisi enemmän avoimuutta äm, alihankintaketjusta, jos emme katso ensimmäistä vaan myöhempiä lenkkejä tässä ketjussa? hand over to the commission. Okay. Komissio vuorossa. back on the... Ehkä palaan vielä tähän. Me teemme paljon edelleenkin sen suhteen, että auttaisimme todellakin viranomaisia jäsenvaltioissa, että he ymmärtäisivät, miten voivat käyttää uusia sääntöjä mitä tulee vaikka vihreään innovatiivisen sosiaaliseen hankintapolitiikkaan. Meillä oli pari viikkoa sitten Slovakiassa tällainen seminaarityöryhmä, jossa oli mukana paikallistason viranomaisia, vastuuhenkilöitä, ja tällaista aiomme jatkaa tulevaisuudessa. Se liittyy tähän pakettiin, joka liittyy mm, ammattitaidon parantamiseen. Tätä kautta haluamme todellakin auttaa ihmisiä paikan päällä toimimaan näissä kysymyksissä. Minulla on aina ollut tärkeää se, että meidän pitää kattaa koko arvoketju tavallaan, koska ei riitä, että äh, julkisten hankintojen viranomaiset tietävät, kuinka sääntöjä käytetään, jos tilintarkastustuomioisten vieläkin pitää kiinni alhaisemmista hinnoista. Mielestäni meidän pitää työstää koko arvoketjua, päätöksentekoketjua, että varmistamme sen, että uusi moderni tapa hoitaa julkisia hankintoja on kestävällä pohjalla. Sitten alihankintakysymyksistä. kysymyksistä se, mitä tähän mennessä olemme nähneet, on sellaista, että käytetään varsin eri tavoin näitä mahdollisuuksia, mutta nyt on vielä liian aikaista antaa lopullista arviointia, koska meillä ei sellaista yksinkertaisesti ole, mutta olemme nähneet erilaista lainsäädäntön siirtämistä, joka tietysti sallitaan direktiivin puitteissa, mutta emme ole saaneet vielä lopullista kuvaa tilanteesta. Mr. Soltis, is coming very Edustaja Soltis. Last remark. I mean, I, I completely... Viimeinen kommenttini olen yhtä mieltä siitä, mitä sanoit. Ja minusta on todellakin aika, että tarvitaan yhteistyötä, niin että mukana ovat tietotuomioistuin, komissio ja parlamentti, että tämä uudesti siis lähestymistapa liittyisi myös sitten siihen, että miten nähdään, miten nähdään budjetti, että muutettaisiin sitäkin ja katsottaisiin budjetin periaatteita, koska se olisi helpompaa seurata tuloksia, joita syntyy julkisissa hankinnoissa – ei ajattele pelkästään muotoseikkoa, ajattele myöskin tehokkuutta ja taloudellisuutta. Niin, minäkin haluaisin kommentoida tämä tästä kesku, on keskusteltu paljon. Tähänhän Rova herra Mark viittasi viime vaalikautta, puhuttiin näistä julkisista hankinnoista ja me pohdimme kovasti, mitä pitäisi uudistaa, millä tavalla Tämän takia se seikka, että niin vähän jäsenvaltioita on, tämän täytäntöönpanot on asia, joka kyllä huolettaa meitä kaikkia. Olisi pitänyt toimia tehokkaammin ja pohtia, miten voitaisiin va- vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että pitäisi myös toimia, kun jotakin allekirjoitettu. On se todella turhauttavaa, kun on tehty niin paljon työtä tässä, niin kuin tämä valiokunta ja herra Taravella viime vaalikaudella. Sitten nähdään, että jäsenvaltiot nyt en ollenkaan syytä siis komissiota. Tämä on se valtava haaste, miten jäsenvaltiossa sitten toimitaan. Seuraava puhuja. Ja chciałem zapytać... Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy hiukan erilaiseen asiaan, mutta olen aivan varma, että se liittyy tähän meidän pääaiheeseemmekin. Nimittäin ei ole hyvä asia, että näin pitkän ajan jälkeen vain näin harva jäsenmaa on siirtänyt direktiivin kansallisen lainsäädäntöön, vaikka aihe on näin tärkeä. Kuitenkin kun otetaan mukaan kansallinen lainsäädäntö, tämä oikeudellinen velvollisuus on yksi seikka, mutta toinen seikka sen jälkeen on se, kuinka tämä päämäärä saavutetaan. Tarkoituksena ei ole tämän direktiivin myötä luoda uutta lainsäädäntöä pelkästään, vaan saada tehokkaampia tuloksia aikaan. Haluaisin nyt kysyä komissiolta, onko tämä ollut tehokasta. Tämähän liittyy aina hiukan siihen, että sekaannutaan jäsenmaiden itsemääräämisoikeuteen, mutta tarkistaako komissio toiminnan tehokkuutta, tarkistaako se sitä, kuinka tehokkuutta julkisen kulutuksen alalla valvotaan. Sillä tässähän puhutaan valtavasta investointikakun palasesta Euroopassa, sadoista miljardeista euroista vuosittain. Ja jos julkisessa kulutuksessa ei vain äh, valtioiden, vaan myöskin Euroopan unionin varojen käyttö tapahtuu sellaisella tavalla, joka ei ole optimaalista. Tätä rahaa äh, haaskaantuu. Rahaa, jota Euroopan unionin ja jäsenmaat olisivat voineet käyttää paremmin muilla aloilla. Ja jopa tämä tässä mainittu seikka, äh, halvimman hinnan periaate, jopa tämä esimerkki Tämäkin on yksi näistä käytännöistä. Se tämähän ei ole mikään oikeudellinen ongelma. Tämä on patologinen huono tapa, jonka vuoksi tai jostain aiheutuen, kun haluamme asiat halvalla tehdä, me usein itse asiassa haaskaamme paljon julkista rahaa, sillä me ostamme palveluita tai hyödykkeitä halvalla, mutta niiden laatu onkin huono. Luonnollisesti monien muiden tavoitteiden rinnalla, jotka pitäisi ottaa mukaan lainsäädäntöömme, meidän pitäisi myöskin kiinnittää erittäin paljon huomiota julkisten varojen käytön tehokkuuteen niin kauan kun me emme ole tätä halvimman hinnan periaatetta haudanneet, tulee olemaan vaikea pääsemään eroon näistä päästä eroon näistä tällaisista ongelmista. Mikä komission kanta on? We discussed very heavily about the... Täällä olemme keskustelleet val- paljon kaikkein taloudellisesti parhaimmista tarjouksista ja siksi päädyimme näin päättämään ja vain lisäsin näihin tilastokysymyksiin. Euroopan julkiset hankinnat on 14 prosenttia BKT EU-ssa lähes kaksi biljoonaa euroa arvoltaan sitten komissiolle. Vastauksia varten puheenvuoro. Well, I mean, we're not... Niin, me emme ole kansallinen tilintasuomioistuin, joka katsoisi sitä, miten veronmaksajien varoja on käytetty kansallisesti. Voimme katsoa asiaa kahdelta kannalta. Toisaalta koko ajatus tämän uuden direktiivi sukupolven taustalla on se, että käytetään veromaksajien rahaa, julkista rahaa paremmalla, kestävämmällä tavalla, että todella käsit tartutaan niihin haasteisiin, joita nyt on. Se, että lähdetään li otetaan etäisyyttä siihen halvimpaan tarjoukseen tai käytetään eri kriteerejä, joilla sopimuksen tekevät, hankinnan tekevät viranomaiset voivat kulkea eri tietä on se, mitä, mitä me pyrimme tekemään, ja tämä on se, missä palaa tähän ehdollistamiseen. Mutta sitä koulutetaan ihmisiä, jotka ovat eri ihmisiä kuin ne, jotka luovat määritelmät, tekevät määritelmät näihin hankintakilpailutuksiin. Tämä ei tule tapahtumaan yhdessä hetkessä. Työtä on tehty eri tavoin pitkään. Meidän täytyy auttaa niitä viranomaisia, niitä viranomaisia, jotka tekevät julkisia hankintoja, jotta ne voivat sopeutua näihin uusiin tapoihin toimia. Käytämme paljon aikaa ja resursseja juuri siihen. Me emme voi pakottaa heitä. Me voi pakottaa jäsenvaltioiden tas- tasolla heitä soveltamaan direktiiviä niin kuin me olemme tehneet. Mutta se, että voidaanko me, voimmeko me käyttää varoja tehokkaammin silloin, voidaan kysyä, mm, että tätä soveltaisiin tietyllä tavalla, joten kesävaltio on parlamentilta tässä suureksi avuksi. Me katsomme tätä hiukan eri yhteydessä. Meillä on Euroopan talouden ohjausjakso, jossa on kovin menestyksekäs tapa katsoa tätä, miksi Espanjassa tämä on ollut osa tätä ohjausjakson prosessia, että on pyritty parantamaan julkisten hankojen menettelyyn, että saadaan sitä eh, tehokkaampaa julkisten varojen käyttöä käyttöä, mutta on ollut selkeitä puutteita siinä, miten julkisten, julkisen järjestelmä toimi. Ja saatoimme käyttää tätä välinettä siihen, että asiat tehtiin paremmin. Usein kuitenkin tässä palaan takaisin kansallisiin tilintasviranomaisiin ja Euroopan tilastumistuminen jollain roolinsa, mutta siinä on myös kysymys että miten ajatellaan näitä EUn julkisia hankkeita. Kysymys on hyvin monivivahteista asiasta meidän täytyisi todellakin saada tämä yhteinen lopputulos saavutetuksi, joka on se, että käytetään Euroopan veronmaksajien varoja paremmalla tavalla. Meillä ei siis ole välineitä eikä toimintavaltaa siis sinne mielessä, että voisimme että mekö siis kyllä sitä, että me saisitte, että voisi tehdä, että me saisi että voimme katsoa sitä, että miten, onko jokaisen, jokaista euroa käytetty hyvin, koska sitähän komissio ei voi tehdä. Me voimme kuitenkin antaa, pyrkiä antamaan kaikki välineet niin, että se tapahtuu näin, että voimme auttaa, kouluttaa ihmisiä, jotka tekevät tämän, että voivat toimia paremmalla tavalla. Tässä haluaisin myös mainita, unohdin mainita sen alkupuheenvuorossani, että Pariisissa pidetään 22. kesäkuuta konferenssi, jonka me yhdessä OECDn kanssa, jossa mennään nimenomaan tähän suuntaan. Osoitetaan, miten voidaan parantaa tehdä ammattimaisemmaksi, nykyaikaisemmaksi julkisten hankojen järjestelmä, niin että päästään juuri siihen tavoitteeseen, että käytetään varat paremmalla tavalla. Olette tervetullut konferenssiin, koska siinä kootaan paljon kokemusta ja asiantuntemusta, joka tähtää nimenomaan tähän tarkoitukseen. Kiitoksia. Kukaan ei halua puheenvuoroa. Nyt haluaisin kiittää komissa tietenkin. Paluutte palaamaan tähän asian täällä jatkossakin, mitä tapahtuu tulevaisuudessa julkisille hankinnoille. Ja sitten meillä on tämä rikkomusmenettely meneillään joitakin jäsenvaltioita vastaan. Odotamme mielenkiinnolla ja seuraavaa vierailuanne. Toivottavasti teillä on parempia uutisiakin silloin ja onnea ja menestystä työssänne. Jos kukaan muu ei halua kommentoida, niin lopetetaan tähän ja huomenna aloitamme kello yhdeksältä. Kiitoksia. Kiitän myös vierailijoitamme.